kertoneet meille nimityksistään valiokuntiin ja parlamentaarisiin valtuuskuntiin, ja tämä lista on nähtävillä. Mikäli tähän ei ole, ole huomautettavaa, tämä voidaan hyväksyä. Sitten keskiviikkona aion allekirjoittaa kahdeksan lainsäädännöllistä asiakirjaa, jotka Oikeudellisten menettelyiden mukaan näin tehdään ja näistä tiedot liitetään tämän kokouksen pöytäkirjaan. Ja sitten